Puhemies on saanut neuvostolta ensimmäisen käsittelyn kannan. Kyse on parlamentin ja neuvoston kannasta insolvenssinemettelyissä kolmen kuukauden määräaika, joka parlamentilla on ottaa kantaa, alkaa huomenna 16. huhtikuuta 2015. Thank you. Kollegat, poistukaa nyt salista, koska siirrymme seuraavaan keskusteluun.